Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Jos, jos kenelläkään ei ole huomautettavaa, näyttää siltä, että kenelläkään ei ole huomautettavaa, se merkitsee sitä, että pöytäkirja on hyväksytty. Nyt ensimmäisenä kohtana esitysistalla on vuorossa yhteiskeskustelu